216 artiklalla sen kappaleen neljä mukaisesti ilmoitan teillä, ettei ole tullut mitään muutosta siihen, mikä kello 12 eilen äh, esitettiin, että tämä muutos on näin hyväksytty. Sitten mennään äänestyksiin seuraavasti. Jensen Holmaier.